Rova Moniesas, anteeksi, Rova Maria on pyytänyt puheenvuoroa. Presidente, ayer por el ritmo de los trabajos de la Cámara no hubo ocasión de... Kiitos eh, puhemies. Eilen <clears throat> täysistunnon eh, nopeuden takia en voinut puhua Olanda Zapatasta. Hänen eh, kuolemansa on Espanjan valtuuskunnan suuren surun aihe. Hän kuoli nälkälakkoon. Hän on ollut mielipidevankki Kuubassa ja vaadimme kaikkien mielipidevankien vapauttamista ja haluamme osoittaa solidaarisuutta hänen perheelleen. Toivottavasti tämä surullinen tapaus on mahdollisuus ihmisille pohtia Kuuban ja EUn välisiä suhteita kahdenvälisesti, jotta saadaan aikaan pysyvä keskustelu ihmisoikeuksista. Kiitoksia pero me parece que el tema es suficientemente importante para que... Tämä ei ollut työjärjestyshuomautus, mutta mielestäni se on kuitenkin tarpeeksi tärkeä asia, jotta siitä voidaan puhua parlamentissa, joten olen kiitollinen siitä, mitä sanoitte. Seuraava kohta, joka esityksestä täytyy ottaa, on rouva patraudneve.